neuvoston yhteistoimista vähän yli vuosi sitten. Jos on eriytetty vastuuvapaus, niin siitä on keskusteltu myös varanhoitoasetuksen hyväksymisen yhteydessä, koska parlamentilta tuli tarkistus, jossa pyydettiin erillistä vastuuvapautta. Tässä käsittelyssä erillinen vastuuvapaus loitonnettiin tästä yhteisestä vastuuvapaudesta komission kanssa. Komissio on siis työstänyt tästä lähtien, koska näin sanottiin varanhoitovasetuksessa, Se perustuu siihen ja se on kuullut asiantuntijaryhmää, kun se laati ehdotustaan. Asiantuntijaryhmää, johon osallistuivat myös, johon osallistui myös Euroopan parlamentin jäseniä. Me olemme antaneet useita non-papereita tästä kysymyksestä varanhoitoasetusta tutki, tutkiessamme ja kun asiantuntijaryhmämme myös tutki näitä delegoituja, delegoitu säädöshanketta. Me, on, nyt on pyydetty tältä ryhmältä huomioita. Se on myös laatinut siitä asiakirjan, asiakirjan johon me olemme vastanneet huomioihin ja kommentteihin, jotka ovat tulleet tilintarkastustuomioistuimelta. Ja tämä asiakirja annettiin tälle asiantuntijaryhmän työryhmälle ja se on myös saatettu Euroopan parlamentin jäsenten tietoon. Me olemme tavanneet useamman kerran eri henkilöitä Euroopan parlamentista ihan korkeimmalta taholta ja me olemme tavanneet myös les représentants des, des joint euh, undertakings yhteisyritysten edustajia ja myös teollisuuden edustajia, jotka muodostavat sanoisin, tämän julkinen, yhteinen, julkinen yksityinen yritysverkoston puolen. Ja tässä nyt puhutaan yhteisestä vastuuvapaudesta. Minä olen nyt ymmärtänyt, että Euroopan parlamentti halusi ottaa uudestaan tämän erillisen vastuuvapauden käyttöön, ja me lähdimme työstämään tältä pohjalta asiaa. Tässä on tietysti määräaika ja menettelytapakysymykset, jotka ovat pöydällä tällä hetkellä. Jos haluaa esittää vastalauseita, määräaika on ensimmäisen joulukuuta. Jos sitä pidetään kahdella kuukaudella, niin kuin varanhoitoasetuksessa sanotaan, niin se menisi ensimmäisen päivään helmikuuta. Mutta sisältökysymyksistä, en puhu nyt kovin pitkällisesti Sisältö, ajatellen, niin tässä on kyse valinnasta artiklasta 208, jossa puhutaan artiklassa 208 puhutaan jo erillisestä vastuuvapaudesta ja delegoidut aset, delegoitu asetus tässä 208 silloin puhutaan mm, vastuuvapaud, keskitetystä vastuuvapaudesta erillisvirastoille. Minä ymmärrän, että ei tässä nyt ole vastustusta keskustelua onneksi tästä delegoidusta asetuksesta hajakeskitetyille virastoille. Meillä on siis tehtävä valinta artiklan 209 ja, ja delegoidun asetuksen artiklan 209 välillä. Tai sitten jos puhutaan tästä varainhoidon malliasetuksesta. Tämä valinta pitää näkyä niissä päätöksissä, joita, joista keskustellaan neuvostossa – ja siihen halutaan myös parlamentin lausunto. Delegoitu päätös, josta täällä nyt keskustellaan, se on yksinkertaistettu versio varanhoitoasetuksesta. Ja sillä halutaan vastata kritiikkiin, joka on suunnattu hallinnon raskauteen varanhoitoasetusta toteutettaessa ja myös äh, varainhoidon puiteasetuksen hallinnollisesta raskaudesta. Ja nämä kritiikit tulivat teollisuuspiireistä ihan täällä Euroopan parlamentissa. Airbusin vara, Airbus-yhtiön varapuheenjohtaja 2009 esitti nämä kritiikit ja, ja näitä on tullut myös yhteisyrityksiltä vuonna 2009-2010. Jos me haluamme muuttaa delegoituja säädöksiä saadaksemme erillisen vastuuvapauden, joka näyttää olevan parlamentin toive. Silloin pitää myös saattaa, muuttaa ensin varainhoitoasetusta, artiklaa 209, artiklaa 60, kun pitää myös osata ennakoida siihen tarvittava aika, pitää myös voida pystyä tutkimaan uutta delegoitua päätöstä, joka komission hyksi uudella aikajaksolla, johon pitää voida antaa myös määräaika vastaväitteille olisi ehkä vähän vaikeata. Mielestäni se oli ehkä vaikeaa, jos lähdemme laatimaan uutta delegoitua päätöstä näille yksityisille ja julkisille yrityksille ajatellen vuotta 2014, jolloin... Il reste donc l'acte délégué. Jos ajattelemme delegoitua päätöstä 208, minä näen siihen mitään vastustusta tai vaikeutta. Sen pitäisi olla voimassa jo joulukuussa Eli silloin nämä yhteisyritykset voisivat vedota tähän, joka perustuu artiklaan 208. Sen jälkeen voisi myös pohtia kysymystä, että pitääkö, onko, onko nyt soveliasta lähteä muuttamaan vuoden aikana. Ja voidaanko sitä lähteä sitten soveltamaan näiden yhteisyritysten toimesta vuonna 2014. Nämä ovat joitakin kysymyksiä, meidän pitäisi myös lähteä näiden yhteisten teknologiainstituuttien kanssa, teknologia-aloitteiden kanssa ja yhteisyritysten kanssa lähteä pohtimaan ja kaikkien teollisuuspiirien kanssa yhdessä, etteivät he vastusta sitä, mitä me aiomme ehdottaa. Mutta tämä asia ratkenee lähipäivinä, lähiviikkoina. Komissio on aivan valmis antamaan tukensa tämän kysymyksen selkiyttämiseksi tavalla tai toisella joka tapauksessa siinä samoilla linjoilla kuin edustaja Rivellini on ehdottanut. Ja, vielen Dank. Ich habe zwei Wortmeldungen. Kiitos paljon. Kaksi kolme puheenvuoropyyntöä. Gressle, Rivellini ja Odi. Esittelijänä hän hoidaa myös delegoituja säädöksiä. Ja Paradi kaikilla kunnioituksella, mutta tämä ei ollut kovin suureksi eduksi Eilen kaikki koordinaattorit oli kutsuttu budjettivaliokunnasta, budjetin valvontavaliokunnasta. Kollega Geier ja Möllerin avustaja ovat käytössä ja oikeastaan kaikki olemme samaa mieltä siitä, että me emme halua luovuttaa sellaisia oikeuksia, joita meillä on. Ja tämä on ollut kantamme kaikissa neuvotteluissa jo pitkään ja se on esitetty jo kantanamme. Ja oikeastaan luotin siihen, että tuo 209, 208 artiklan muutos ei johda siihen, että me menetämme toimivaltaa. Nyt kuitenkin näyttää siltä, että se on jälleen uhattuna. Me emme halua luopua omista oikeuksistamme ja se teidän on ymmärrettävä. Emme voikaan, koska meillähän on sitoumuksia muidenkin suuntaan. Me olemme neuvotelleet. Sitten saatiin tärkeää tietoa, jota minulla ei aikaisemmin ollut että nämä yhteiset teknologiainstituutit haluavat jäädä parlamentin taakse. Eli jos halutaan vastustaa enempää kuin komissio ja parlamentti, niin kuitenkin mieluummin esitettiin, että halutaan olla parlamentin alla mieluummin kuin komission. Me olemme aina vastustaneet tätä suoraa vastuuvapautta. Kollegat Itrestä pitävät myöskin kiinni siitä, että meidän pitäisi pitää vastuu vapausmallista kiinni sellaisena. Nodi voi varmasti vahvistaa tämän. Eli julkisen ja yhteisen kumppanuuden osalta tällainen lisälenki komission kautta olisi hankalaa erityisesti yksityille kumppaneille. Tilintarkastus on vielä monimutkaisempaa, koska näin saadaan vielä tilintarkastustuomioistuimen muodossa uusi tilintarkastaja. Tähän mennessä on siis ollut hyvää yhteistyötä, jotta nämä tekno- yhteisen, yhteiset teknologiainstituutiot ovat ajaneet edelleen. Voidaanko määräaikaa sitten lykätä tai jatkaa ja lykätä äänestystä ennen marraskuun loppua? Ehkä pitää uudestaan äänestää, mutta kuitenkin pitäisi pyrkiä löytämään jonkinlainen käytännönläheinen ratkaisu komission kanssa. Käytännönläheinen ratkaisu sopisi meille, mutta ei se voi tarkoittaa sitä, että parlamentti menettää toimivaltaansa piste. Kiitos, edustaja Presidente. seguito. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen seurannut tätä keskustelua koskien varainhoitoasetusluonnosta, koskien näitä yksityisiä julkisen kumppanuuksia, EPPP, suhteet erityisesti mitä tulee kertomusten tekemiseen ja vastuuvapauteen. Olen kuullut komissiota ja tilintarkastustuomioistuinta. Nyt haluaisin ehdottaa kontin jäsenille, että pyydettäisiin lykkäystä niin, että voisimme paremmin tutkia uuden MFRn ja delegoitujen sääntöjen vaikutuksia, jotta voitaisiin pohtia tätä asiaa. Julkisen ja yksityisen kumppanuudet PPP eli EP, PPP eli ilmiöt ovat eh, merkitsevät uudistustarvetta, nyt kuitenkin uutta varainhoitoasetusta PVPn taholta pidetään tehottomana ja haitallisena olisi otettava huomioon, että yksityisen sektorin rahoitus ja vipuvaikutus edellyttää joustavimpia rahoituspuitteita, jossa vältetään turha byrokratiaa ja jossa menettelyt ovat nopeampia. Olisi muistettava kuitenkin, että artiklassa R208 säädetään yksittäisestä vastuuvapausmenettelystä toisin kuin artiklassa 209, jossa sitä ei mainita. Tilintarkastustuomioistuin on julkisesti esittänyt epäilyksiä koskien uutta menettelyä, erityisesti koskien tarkastusten tehokkuutta, näkyvyyttä ja vastuuta. Tästä on kertomus Russo. Tilintarkastustuomio istuinta ei ole myöskään virallisesti kuultu koskien delegoituja säädöksiä PPP-kumppanuusten osalta. Emme vielä voi määritellä olemassa olevien juridisten seikkojen pohjalta, onko tila sellainen, jossa tilintarkastustuomioistuimen on annettava virallinen lausunto asiasta vai ei. En haluaisi myöskään unohtaa sitä, että tilintarkastustuomioistuimen pääsihteeristö on lähettänyt kirjeen budjettipääosaston pääjohtajalle, jossa on selvitetty tiettyjä ongelmakohtia varainhoitoasetuksessa, jota nyt ehdotetaan. Ei ole myöskään vielä selvää, kuinka ja minkä kriteerien puhjalta ppp kumppanuksia tällaisena pidettäisiin, ja, eli missä tapauksessa ne otettaisiin uuden asetuksen alaisiksi, ja tästä on vakava vaara jos se komissio tekisi valinnan täysin autonomisesti. Mm, uusi menettely vaikuttaa kontvalikunnan tulevan työskentelyyn ja siksi on tärkeää, että kontvalikunnan jäsen niille asiasta asianmukaisesti tiedotetaan. Nykyisen ehdotuksen mukaisesti voisi käydä niin, että komissio olisi tilanteessa. Se olisi samalla valvoja ja valvottaja komission tilintarkastaja toimisi myös yhden tai useamman PPP-kumppanuuden valvojana artikla 22.2 ja toisaalta kun ajatellaan modernimpaa ja joustavampaa puitetta, se olisi tarpeen PPP-kumppanuksessa. Varainhoitoasetus ehdotuksesta todella ehdotan lykkäystä ja mahdollisesti asiantuntijaryhmän tai ad hoc työryhmän perustamista, joka hyväksyttäisiin kont- ja budjettivaliokunnissa ja siellä, käsit- siellä olisi mukana vastuuvaliokunta, joka sitten tiedottaisi asiasta näiden valiokuntien jäsenille. Kiitos paljon, edustaja Odi. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin tukea ehdotusta lykkäämisestä. Varmasti on asiakirjoja, joita en ole päässyt lukemaan. Täällä tulee niin paljon tekstiä. Komission edustaja teki yhteenvedon asiakirjasta. Minä ihan henkilökohtaisesti äh, haluaisin vastustaa sitä ajatusta, että tähän äh, silloittaisimme tähän komission yleiseen vastuunvapauteen on ihan mahdotonta, ainakin tällä hetkellä kieltää vastuuvapautta komissiolta, jos ajattelemme yhteisyrityksiä, jotka ovat huomattavia, merkittäviä yrityksiä, joilla on tieteellisiä, teollisia huomattavia tuloksia. Me tuemme näitä. Jos äh, ajattelen taas, että olen kontvaliokunnan jäsen, niin puhun Paul Rybikin <clears throat> suojassa. Hän oli äh, esittelijänä, kun puhuttiin yhteisyritys mietinnöstä viime vuonna, niin ainakin viisi niistä, neljä niistä, neljä tai viisi niistä olivat niitä tilintarkastusmietintöjä, joissa oli varaumia. Kun kutsutaan näiden yritysten toimitusjohtajia sanomaan, että e, niiden sisäisessä valvonnassa oli huonosti hoidettuja asioita, niin me saimme selityksiä, hymärsivät, että Euroopan parlamentissa oli budjettivalvontavelvollisuus ja poliittinen valvontavelvollisuus näihin yrityksiin. Jos ajattelemme itse teollisuuspiirejä, jotka tässä asiassa e, e, tuo käteistä, unioni antaa tuo käteistä ja äh, voidaan sanoa, että ainakin käteistä, mutta muuta tukea. No, meillä oli hyvin, hyvin suuri huoli tämän raportin arvottamisessa ja sen takia kun puhutaan, miten nämä tuet ja avut voidaan esittää, meidän pitäisi sillä tavalla toimia sillä tavalla, että tilintarkastustoimme voisi hyvin valvoa näitä tukia, EUn antamaa tukia ja teollisuuspiirien antamia äh, panoksia minä tuen tätä ajatusta lykkäyksestä, jotta voisimme saada vähän asioita selkeämmäksi, mutta on erittäin kömpelöä huonoa komission taholta budjettivalvonnan huolestuneisuuden nimissä vetää parlamentilta tämä toimivalta pois, jos ajattelemme tätä. Ta, minä en ymmärtänyt mitään tästä 208 ja 209. Jos komissio sanoi, että 208 oli julkinen, 209 oli yle, yksityinen, mutta tämä 208, ainakin komission edustaja sanoi niitä, niin sehän jo tarkoittaa sitä, että jos yhteisyritys, niin voidaan ne panna 208kin alle. Ei tässä nyt enää oikein seura, pysty seuraamaan kunnolla minä haluaisin, että meillä olisi vähän enemmän aikaa, että kaksi kollegaa voisi perehtyä tähän kysymykseen syvemmin, ettei parlamentti missään nimessä päästä käsistään budjettivalvonta toimivaltaansa, joka sille on nyt suotu. Ja, die Argumente sind ausgetauscht. Niin, argumentit on kuultu. Voimme äänestää siitä, että lykkäämme oikeastaan jatkamme määräaikaa. Ketkä voisivat puoltaa tätä ehdotusta? Molemmat valiokunnat voivat äänestää vastaan tyhjää. Enemmistö on näin päättänyt. Kiitos paljon. Näin komissio on kuullut myös meidän viestimme. Ja varmasti komissio voi nyt kehitellä ehdotuksia, joissa otetaan huomioon parlamentin huolenaiheet. Kiitos oikein paljon näin budjettivaliokunnan ja meidän valiokuntamme yhteinen kokous päättyy ja näin siirrytään jälleen budjetin valvontavaliokunnan kokouksen esityslistalle. Seuraava esityslistan kohtaan erityiskertomus 1 2013. Tässä on kyse elintarviketeollisuudesta esittelijä Gerbrand Gerbrandi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen asiasta vastaava jäsen Jan Kinston myös läsnä. Tervetuloa. Ensin kysyisin esittelijältä, haluaako hän käyttää puheenvuoron vai annetaanko puheenvuoro ensin tilintarkastustuomioistuimelle. Edustaja Herbrandi, puhutteko ennen tilintarkastustuomioistuinta vai sen jälkeen? Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Voimme lähteä liikkeelle tilintarkastustuomioistuimesta. Selvä. Herra Kinston, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia mahdollisuudesta esitellä tämä erikoiskertomus koskien EUn tukea elintarviketeollisuudelle. Haluaisin käyttää tätä hy- tilaisuutta hyväkseni ja onnitella her- herra Herbarandia siitä, että hän on tehnyt erittäin hyvin, hyvän työasiakirjan tästä asiasta. Osana maaseudun kehityspolitiikkaa Euroopan unioni teki 5,6 miljardin euron varaukset vuodeksi 2007-2013 yrityksille, jotka jalostavat ja markkinoivat maatalouden ja metsätalouden tuotteita. Teoriassa näiden investointien pitäisi lisätä arvoa niihin tuotteisiin ja parantaa markkinointimahdollisuuksia ja tavoitteena lisätä maatalouden kilpailukykyä. Tämä rahasto täydennetään kansallisilla kulumenoilla, joka jo nostaa kokonaisbudjetin 9 miljardin euroon. Investoinnit on raho, rahoit, in, investointeja rahoitetaan startup-yritysten tai uusien yritysten hyväksi, jotta ne voivat hankkia uusia laitteita. Nyt tilintarkastustuomioistuin pyrkii arvioimaan, onko tämä tuki ollut vaikuttavaa ja tehokasta ja onko se tuonut lisäarvoa maataloustuotteille. Kertomuksen merkitys on sitäkin korkeampi, koska julkistama rahaa annetaan kaikkein laajimmalle ja kilpailukyky suurimman kilpailukykyisemmän teollisuuden alalle EU-ssa. Nyt haluaisin avainharvaintoihin mennä. Ensinnäkin jäsenvaltiot eivät osoittaneet selkeästi tarvetta tälle toimeille menoohjelmissaan ja asettivat hyvin yleisiä tavoitteita siihen liittyvälle tuelle. Näin ollen tuli paljon hankkeita lähes kaikilta elintarvikesektoreilta. Ne olivat tukikelpoisia ja riskinähän oli, että tukia ei riittävällä tavalla kohdennettaisi sinne, missä sitä eniten tarvittaisiin tilintarkastustuomioistuin olisi odottanut, että komissio pyytäisi jäsenvaltioilta tarkempia vaatimuksia omissa menoohjelmissaan, mutta valitettavasti näin näin ei käynyt. Ja toisekseen jäsenvaltiot eivät valinneet eh, hankkeita, joissa oli eniten ja korkeinta potentiaalista voittomahdollisuutta ja oli, lähis, oli varsin poikkeuksellista, että jäsenvaltiot olisivat eh, käyttäneet sellaista ja sellaisia valintakriteereille, joissa olisi otettu huomioon lisäarvon potentiaali maataloustuotteille. Niin, usein valinnat olivat eh, heikkoja ja käytännössä jäsenvaltiot käyttivät budjettia tule, tukeakseen kaikkia mahdollisia tukikelpoisia hankkeita sen sijaan, että se rajoitettaisiin kaikkiin tehokkaimpiin hankkeisiin. Toinen löydös oli se, että jäsenvaltiot eivät harkinneet ovatko tarvitsevatko edunsaajat itse asiassa tätä tukea tehdäkseen investoinnin, tästä tuli niin sanottu nollavaikutus, tai saitteko käydä niin, että, että edunsaaja tuen myötä sai kilpailuetua ja tämä oli sitten siirtovaikutus. Kun ottaen huomioon tämän alan kilpailukyky ja yritysten määrä, sekä hukkavaikutuksen että siirtovaikutuksen riskit ovat varsin korkeita, joten on vaarana, että toimesta tulee vain lisärahojen kaataminen elintarviketeollisuudelle. Kaikki nämä puutteet vahvistettiin tilintarkastustoimijoistamme analyysissä kuten Salvitin aikaisemmin, vaikuttavuus ja tehokkuus olisi voitu osoittaa, jos nämä hankkeet oli, olisivat aiheuttaneet lisäarvoa ja parannusta, eivätkä niistä olisi, eikä niistä olisi tullut nollavaikutuksia eikä siirtovaikutuksia. Ainoastaan 2 hankkeesta vastasi näihin kriteereihin, kymmenen muuta vastasivat tiettyihin muihin kriteereihin. Ja voidaan ajatella, että ne olivat tyydyttävän tasoisia. Kuitenkin olisi korostettava, että näiden hankkeiden menestystä ei voida johtaa tälle, tähän, tämän toimen toteuttamiseen jäsenvaltiossa, koska nämä eh, samat eh, jäsenvaltiot valitsivat muutkin 12 hanketta, joilla oli hyvin alhainen vaikuttavuus ja tehokkuus. Loppujen lopuksi tuomioistuin oli sitä mieltä, että jäsenvaltiot eivät tehokkaasti valvoneet tuloksia. Puheenjohtaja on todettava, että jotakin viikkoja sitten tuomioistuin hyväksyi erikoiskertomuksen, joka koski valvontaa ja arviointia maaseudun kehittämisen alueella ja mielelläni esittelisin tässä valikunnassa tulevina viikkoina tilintarkastustuomioistuin äh, no, toimittaa teille tässä kertomuksen, jossa on nämä avainlöydökset ja päätelmät. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Tilintarkastustuomioistuimelle sitten esittelijä Kerbenian. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra Kinst selkeästä alustuksestanne. Ehkä puheenjohtaja, kun me olemme kaksistaan täällä niin ehkä voisin pyytää, että äänestetään ihan hetken kuluttua tästä mietinnöstä ja voimme tehdä täällä päätöksiä. Ei, vaan eikö minä äänestäisin ehkä toisin. Niin no siinä saattaisi tulla ongelma. Minä vielä mietin tuota hiukan. Puheenjohtaja vakavammin. Mielestäni Euroopassa ei pitäisi olla ketään, Kreikka ei sanoisi tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen lukemisen jälkeen, että pitäisi lopettaa toimi 1, 2, 3 välittömästi. Ei huomenna tai ensi viikolla, vaan välittömästi tänä päivänä. Olen nähnyt monia erityiskertomuksia, joita olemme saaneet tilintarkastustuomioistuimelta, ja melko monissa on ollut hälyttävää tietoa, mutta jos luen nyt johtopäätökset ja tulokset tilintarkastustuomioistuimen kannasta tähän toimeen 123, niin en kyllä tiedä yhtään mitä Euroopassa tehdään 5,6 miljardilla eurolla veronmaksajien varoja. Ihan yksinkertaisesti ei ole mitään tavoitteita, joiden osalta voidaan mitata, mitä tällä rahalla tehdään, vaan ihan yleinen maaseudun kehittämisajatus ja parantaa maatalouden kilpailukykyä. Ja tuon yleisen tavoitteen pohjalta annetaan 5,6 miljardia euroa yrityksille, monille suurille yrityksille, jotka ihan helposti voisivat koneensa ja laitteensa rahoittaa aivan itse. Joten pidän tätä aivan uskomattomana. Lainsäädännössä ei ylipäätään määritellä sitä, mikä on lisäarvo, jota ajetaan takaa, joten me emme edes kysy tässä lisäarvon perään, kunhan varat käytetään. Siteran tässä. Ainoa tavoite, joka on esitetty, on, että tulisi olla hyötyä yksittäiselle kyseiselle elintarvikeyrityksille. No niin kauan kun rahaa jaetaan, niin kyllähän tuohon tavoitteeseen päästään. En siis todellakaan ymmärrä, mitä me tässä yhteydessä teemme. Yksinkertaisesti ei ole minkäänlaista oikeutusta sille, että jaetaan tällaisia rahoja. Tilintarkastustuomioistuin ei pystynyt näkemään erityistä tarvetta puuttua elintarviketeollisuuteen. Tässä ei ole siis mitään välttämättömyyttä nyt takana käyttää näitä varoja. Näin ei voida siis mitenkään perustella tätä koko tointa ei mitään perusteluita, ei minkälaisia tavoitteita, joiden pohjalta voidaan katsoa, onko tavoitteeseen päästy tai onko päästy mihinkään tulokseen. Ja silti käytetään 5,6 miljardia euroa muutaman vuoden sisällä. Eikä siinä kaikki. Tämähän ei ole ensimmäinen kerta, kun aiheesta keskustelemme nykyrahoituskeyksissä nähdään nämä ongelmat. Sitä edeltävissä tilanne oli hiukan parempi. Tilanne on siis huonontunut ja kaikissa ehdotuksissa tulevalle rahoituskaudelle ei muuteta mitään. Joten ensinnäkin, mitä meidän pitäisi nyt tehdä parlamenttina, kun tällaisia tuhoisia erityiskertomuksia saadaan? Mielestäni puheenjohtaja meidän todella pitäisi nyt pohtia sitä, miten me voimme kanavoida tämän kritiikin omaan työhömme jotenkin työtapoihin. Sama nähtiin maatalouden ympäristötoimien osalta. Sama tuhoisa kanta tilintarkastustuomioistuimesta. Pyrin saamaan 10 prosenttia tuosta budjetista varauksiin budjettivaliokunnassa. Minä jäin pienen vähemmistöön siellä ja minä ainoastaan halusin linkittää tavoitteet ja rahat. Mielestäni näin pitäisi tehdä ihan päivittäin jokaisen budjettikohdan osalta. Mutta ilmeisesti, ja tämä käy ilmi myös vuosikertomuksesta 2012, joka esiteltiin täällä pari päivää sitten, ilmeisesti rahan antaminen on tärkeämpää kuin se, että tutkitaan, mitä rahalla tehdään. Mitkä ovat tarkoitusperät? Kysymys kuuluu, mitä nyt? Lainsäädäntöpaketti tulevan rahoituskehyksen osalta on nyt lähellä päätöstä. Tätä ei voida enää muuttaa, se meidän on myönnettävä, mutta jotakin meidän on tehdä, tehtävä. Emme voi jättää tätä sikseen. Ja on asia, jonka tulee tässä mieleen, ja sen tilintarkastustuomioistuimenkin suositus, ja se olisi minun kysymykseni komission suuntaan nyt. Jäsenvaltioiden pitää vielä esitellä maaseudun kehittämisohjelmansa, ja kysymykseni komission suuntaan on se, onko komissio halukas tutkimaan ainoastaan niitä maaseudun kehittämisohjelmia jäsenvaltioista, joissa on selkeät strategiat, selkeät syyt siksi, tai siihen, miten maataloustuotteiden kilpailukykyä parannetaan näiden tukien jälkeen. Ainoastaan Euroopan komissio pakottaa jäsenvaltiot tällaisen työhön. Jos näin ei käy, niin minulla ei ole muuta mahdollisuutta kuin pyrkiä siihen, ettei jätetä ainoastaan 10 prosenttia, vaan lähes koko budjettikohta ensi vuonna. En puhu pidempään. Puheenjohtaja kysymykseni puheenjohtajalle on, voitaisiinkaan koordinaattoreiden kesken löytää tapoja Etenkin vetää täällä parlamentissakin paremmat johtopäätökset tällaisista erityiskertomuksista, joita tilintarkastustuomioistuimesta tulee. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Ensin viittaisin siihen, että Jens Geijer on tullut tänne ja näin lisännyt olla 50 prosenttisesti. Olkaa hyvä. kolme jäsentä. Ehkä voisimme keskenämme juoda kahvia ja keskustella keskenämme tämän. Se olisi edullisempaa kokousta, mistä mehän haluamme aina ajaa tuota value for money-periaatetta. Esittelijä on sataprosenttisen oikeassa. Tuen häntä täysin ja kiitän tilintarkastustuomioistuinta. Tämä on todella vaikuttava kertomus. Olen muun muassa ollut hyvin yllättynyt todetessani Hollannin ja Saksan rajalla, miten siellä suurin maataloustukien vastaanottaja toimii. Firma Katjes, jokainen saksalainen sen yrityksen tuntee, se on valtavan suuri makeisyritys ja ihan viimeisenä ongelmana katsosilla on likviditeettiongelma. No miksi me haluamme nyt makeuttaa tämän yrityksen toimintamahdollisuuksia vielä eurooppalaisten tukiaisten kautta, niin sitä en pysty ymmärtämään. Joten tilintarkastustuomioistuin on aivan oikeassa. Jäsenvaltioille kai on ihan sama se, että jos annetaan yritykselle tukiaisia, niin onko se hätää kärsivä yritys, tarvitaanko tukia, jotta voidaan ylläpitää työpaikkoja, vaan ainakin Saksan liittotasavallassa voidaan ajatella, että tämä on ihan normaalia käytöstä eikä mikään yksittäistapaus varmaankaan, joten jaan, tai en jaa tuota toivetta, että voidaan pakottaa jäsenvaltiot muuttamaan tätä tilannetta, kun jäsenvaltiot ovat juuri ja meidät tähän tilanteeseen. Tässä on ongelman ydin, emme kaiken sitä pysty muuttamaan. Minun ei tarvitse täällä puhua siitä, miten valtavan voimakas maatalouslobby on täällä parlamentissa erityisesti, kun ajatellaan, mitä Cholosin järkeville ehdotuksille maatalousvaliokunnassa tehtiin. Silloin ainakin silmäni aukenivat tälle. Se ei tietenkään tarkoita sitä, että että pitäisi lakata tekemästä tätä työtä, ponnistella edelleen. Ainakin sanoisin, että nämä tulokset pitäisi ottaa esiin aiheeksi, kun Solos tällä valiokunnassa on, kun vastaava vastuuvapausmenettelystä keskustellaan. Se on varmasti yhtä tärkeä aihe kuin monet muut, joita omaisesti käsitellään hänen kanssaan. Lisäksi tämä pitäisi saada täysistuntoon koordinaattoreiden kesken. Pitäisi keskustella vielä siitä, tehdäänkö tästä valikunta-aloitteinen mietintö sitä taustaa vasten, että maatalousvalikunta joutuu osallistumaan. Se olisi ihan hyvä tai suullinen kysymys, mutta täysistuntoon on joka tapauksessa päästävä. Näin voitaisiin sitten lähteä käymään mielenkiintoista keskustelua. Paljon kiitoksia. Useita kysymyksiä. Kysyisin komission edustajalta Haluatteko, tai voitteko ottaa kantaa? Herra Susauva, Agrin päästastolta. Olkaa hyvä. Monsieur le Président. Euh, Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitos paljon myös äh, istuminen edustajalle ja esittäjälle. Kertomus on, on tehty tuomioistuimessa. Haluaisin kuitenkin minä tässä korostaa joitakin elementtejä, jotka on otettava huomioon, kun arvioidaan tätä toimenpidettä. Esittelijä esitti minulle hyvin selkeän spesifisen kysymyksen, onko tapahtunut kehitystä siihen, että kohdennettaisiin tätä toimenpidettä, olisi joku päämäärä. Koko logiikka tässä uudessa ohjelmointijaksossa on seuraavanlainen, että me kohdennamme yhä enemmän, me kohdennamme maatalouden kehitystä kuudelle alueelle – ihan konkreettisesti ajatellen tätä toimenpidettä, joka on tavallaan epäsuora. Jos ajattelen kilpailukyky on siinä ensisijalla. Ajattelen kakkos- ja kolmos prioriteettia uudessa asetuksessa artiklassa 18 seuraavassa asetuksessa ja jotkin ja myöskin artikla 20 seuraavassa asetuksessa jossa määrin pyrkivät keskittämään de une certaine façon. toimintoja enemmän kilpailukyvyn parantamiseen ja edunsaajien, hyödynsaajien kokoon. Tässä on kyse logiikasta, jossa management on ensisijaisena, mutta myös jäsenvaltioilla on oma strategia – laaditaan tarpeet, paikannetaan tässä strategiassa ja laaditaan ohjelma, joka paikantaa, toteaa tarpeet maaperällä, kuin myös ö, toimenpiteet, jotka palvelevat sitä, että pystytään kohdentamaan tätä päämäärähakuisuutta kilpailukyvyn parantamisen nimissä. Mutta meillä pitäisi olla arviointia, jotka perustuvat ö, ö, tulos, tulosperusteisiin indikaattoreihin, ja niiden tulee mitata toimenpiteen tehokkuutta. Tässä on nähty vaivaa sen eteen samansuuntaisena kuin mihin esittelijä pyrkii. Eli puhutaan kohteista, targeting. Mm, jos nyt sallitte, minä tässä aloitin suoralla vastauksella kysymykseen, joka minulle oli osoitettu. Jos nyt sallitte, että vielä kuitenkin puhun tässä nykytoimenpiteestä ja asetan sen oman asiayhteyteen, tilanneyhteyteensä. Tämä toimenpite käsitteenä ja siinä on kyse lisäarvosta maataloustuotteille. Mutta käsite tämä lainsäädäntö 1699. Se on paljon laajempi. 98. Se on paljon laajempi. Jos puhumme tästä todellisesta lisäarvosta, niin kyllä siihen päästään, jos me huomeen ympäristön suojelu, jos otetaan myös huomioon ö, tekijät, jotka liittyvät elintarviketurvallisuuteen, eläinten hyvinvointiin. Voidaan olla samaa mieltä tai eri mieltä, mutta lainsäätäjähän määrittelee tämän on tämän, tämän toimenpiteen mm, käytettävyyttä. Tämä ulottuvuus tai nämä ulottuvuudet pitää ottaa huomioon, kun lähdetään arvioimaan tätä toimenpidettä. Jos puhutaan lisäarvosta, Kyllä siihen voidaan päästä erilaisen tukiinstrumenttien avulla, eri investointityyppien avulla, joiden tarkoituksena on parantaa tehokkuutta ja parantaa jalostettujen tuotteiden laatua. Ei ainoastaan elintarvikeketjussa, mutta myös voidaan puhua uusiutuvista energia- energiavaroista ja myös uudesta teknologiasta – ja uusivista käytänteistä. Ja tässähän tarjoutuu uusia mahdollisuuksia markkinoille ja laatu saa ihan uuden ulottuvuuskäsitteen. Me haluamme korostaa sitä, että tämä toimenpide itsessään on jo laaja. Hyvä puheenjohtaja, lainsääntäjä on myös kehittänyt tätä toimenpidettä siinä äh, äh, ajatuksesta direct management to shared management. Eli nimenomaan on tarjottu mahdollisuus avata äh, tämän toimenpiteen käyttö ja alue. Jos puhutaan valintakriteereistä, niin tuleva aikajakso pitää itse sisällään uuden ehdotuksen artiklassa 49. Sen myötä voidaan ottaa käyttöön valintakriteereitä, jotka ovat velvoittavia. Oli miten oli, on kuitenkin sanottava puheenjohtaja, että on useita huomioon otettavia tekijöitä, kun valitaan hankkeita. Kun komissio hyväksyy ohjelmat ja kun se tekee ohjelmista ja toimenpiteitä, niin sen täytyy myös arvioida sisältöä suhteessa strategiaan, niin kuin tässä jo aiemmin mainitsin. Mutta komission täytyy myös pystyä havaitsemaan, että jos toimenpiteet itsessään on orientoitu siten, puhun tässä nyt meneillään olevasta ajanjaksosta, jos ne on orientoitu sillä tavalla, että voidaan pyritään pääsemään tavoitteisiin, joissa on otettu huomioon rakenteelliset ja alueelliset tarpeet. nykytilanteessa ja tällä aikajaksolla on päästy näihin tavoitteisiin joko valintakriteerein tai jokoin valittavuusehdoin tai sen myötä olemme eriyttäneet apua eri tasoille. Olemme ottaneet huomioon edunsaajatyypit, investointityypit ja ja myös julkisen tuen tukityypin. Kaikki nämä muodostavat tekijöitä, jotka ovat olleet tämän toimenpiteen kohdentamisessa tärkeitä. Minä pyydän, että otatte huomioon nämä elementit, jotta ettei katsottaisi ainoastaan itse toimenpidettä, joka olisi otettu käyttöön ilman mitään muita Mm, kriteereitä. Tämä siis pitäisi ottaa huomioon, jotta otamme huomioon kohteen vastaanottajan niin kuin silloin kun lainsäätäjä vuonna 2005 teki asetuksen 2016-98 hyväksyi. Mennäänkö tässä nyt parempaan kohdentamiseen? Minä sanoin aluissa vastauksena kyllä, kyllä tässä ollaan nyt menossa parempaan kohdentamiseen, mutta millä keinoin? Keinot ovat vahvistettu strategia, joka ehdollistaa ohjelman laatimisen ja on täsmällisempi valintakriteerien suhteen ja valittavuuden suhteen. Ja myös säilytetään tämä eriyttäminen tukityypeissä, tukityyppien laajuudessa ottaen huomioon artikla 18, mutta samalla halutaan vahvistaa myös niitä tarpeita, mitkä ovat ilmenneet, millä tavalla tämä processing marketing toimenpide on ottanut huomioon strategian ja mitä toimenpiteet ovat itse ovat itsestäänselviä tässä ohjelmassa. Eli tässä ohjelmassa me, kyllä on otettu huomioon suuremmat huolenaiheet ja heikkoudet ja puutteet, ja se on käynyt tullut selvästi esille tässä tuomioistuimen kertomuksessa. Tässä on myös täydentäviä toimenpiteitä, parannuksia on tehty, ja, ja meillä on myös tämä Common Monitoring Framework – joka tarkoittaa, miten tulevaisuudessa halutaan täydentäviä toimenpiteitä valvonnalle ja arvioinnille. Mutta tässä halutaan katsoa sitä perspektiiviä vasten, että tuloksiin päästään, minkä avulla voidaan paremmin mitata tämän toimenpiteen tehokkuutta, joka palvelee kahta prioriteettia – joista äsken puhuin, on kyse kilpailukyvystä ja elintarvikeketjusta. Tässä muutamin sanoin halusin tuoda korostetusti esille ne tekijät, jotka parantavat tätä, koska lainsäätäjä yhteispäätösprosessissa on juuri päässyt konsensushengessä lainsäädäntöehdotuksesta tiettyyn vaiheeseen. Totta kai se on vielä hyväksytettävä parlamentissa täysistunnossa, mutta todellakin siinä painotetaan parantamista, terokkuuden parantamista, kuinka maaseudun kehitystä voidaan parantaa tehokkaasti. Ja tässä on halutaan nimenomaan halutaan äh, parantaa sitä välttämätöntä tarvetta, miten me haluamme parantaa elintarviketeollisuusketjua kokonaisuudessa – me haluamme puhua myös teollisuuden puolesta ja jalostusteollisuuden näkökulmasta katsoen. Haluan myös kiinnittää huomiotanne siihen, että artiklassa 18 ja 20 uudessa ehdotuksessa yhteis Lainsääntäjä on myös puhunut niistä puitteista, että edunsaajat on otettu huomioon, jotta voimme myös keskittää tarpeita Äh, asianmukaisissa ulottuvuuksissa. Judith Wait, je tiens à... Minä haluaisin muistuttaa teille myös tässä, että kun puhutaan nollavaikutuksesta, niin artiklassa 67 kappale 2 maaseudun kehityksen, kehitystä koskevassa asetuksessa Maatalousinvestoinnissa, kun kuluja tehdään hakemuksen jälkeen, ne on jätettävä vastuuviranomaiselle ja niitä pidetään tukikelpaisena. Minä puhuin tämän englannin kielellä, jotta se olisi ihan asianmukainen, ja halusin lukea sen siinä muodossa, kun se konsensushengessä oli laadittu ja mihin päästiin. Me olemme sitä mieltä, että tässä on olemassa kannustava elementti, jonka myötä voidaan poistaa tämä nollavaikutusriski. Ja tässä näin puheenjohtaja, me teemme myös analyysin strategiasta, joka tukee tätä ohjelmaa ja ottaa huomioon ohjelman sisällön. Ja siinä on myös otettu huomioon tämä kommentti, jota tuomioistuin on korostanut, eli halutaan välttää nollavaikutusefektit ja siirtovaikutukset, että komissio saisi asianmukaisen kertomuksen tuomioistuimelta. Kiitos puheenjohtajalle, kiitos esittelijä, kiitos tuomioistuimelle teidän puheenvuorostanne ja kommenteistanne. Kiitos oikein paljon. Kiitos näistä selvityksistä. Toivon tässä yhteydessä, että aikaisemmista tehtävistäni tuttu periaate ei tule esiin. Keräsin sellaista kokemusta, että mitä pidempi alustuksia esitettiin, sitä vähemmän muutetaan mitään käytännössä. Eli toivomme nyt, että tilintarkastustuomioistuimen johtopäätökset todella johtavat toimiin myös komission puolella. Nyt lopuksi vielä esittelijä. Haluatteko käyttää vielä puheenvuoron? Olkaa hyvä. Yes, thank you, Mr. Kyllä, kiitos puheenjohtaja. Veitte sanat suustani nyt siitä, miten pitkä puheenvuoro oli ja miten se suhtautuu sitten muutoshalukkuuteen. Ja suoraan sanottuna olen nyt enemmän huolissani kuin olin ennen komission vastausta, koska luulin, että komissio oli parlamentin kumppani niissä pyrkimyksissä, joissa pyritään käyttämään mahdollisimman viisaasti jokainen eurooppalainen euro. Ja pyritään taistelemaan, jotta voitaisiin saada julkista tukea Euroopan unionille ja sen budjetille. Ja tämä ei ole mielestäni nyt oikea tie edetä. Yksi vertaus. Life Plus, luonnonrahoitus, väline 3,8 miljardia, noin 60 prosenttia tästä 123 toimesta. Useita kertomuksia, kolmikanta neuvotteluita, valtava taistelu neuvoston kanssa lähes jokaisesta, lähes oikeastaan kaikesta siellä lainsäädännössä. Ja 60 prosenttia näistä menoista, 5,6 miljardia tässä yhteydessä – eikä edes tunnu siltä, että kyseenalaistetaan, miksi näitä varoja käytetään. No totta kai voidaan puhua siitä, että kohdennetaan paremmin tai että on hyvin mitattavat toimet. Seuraan asetuksen artikla 18, uusiutuva energia ehkä mukaan ja niin edelleen ja niin edelleen, mutta silti nyt ei ole mitään oikeutusta tällaisille toimille ylipäätään. Tästä tointa 123. Tämä oikeutusta käyttää 5,6 miljardia euroa seitsemän vuoden aikana elintarviketeollisuuden tukemiseksi. Joten kuten sanoin, minä huolestuttaa tämä aihe nyt enemmän kuin kokouksen alla. Voiko komissio mitenkään olla valmis uudestaan kysymään itseltään, miksi näin teemme. Ja jos niin, voitaisiinko ainakin pyytää jäsenvaltioita maaseudun kehittämisohjelmista spesifisesti esittämään, mihin pyritään. Totta kai rakastan aina sitä, kun lähdetään puhumaan yhteistyössä toteutettavasta hallinnoinnista ja niin edelleen, mutta Realistisesti hän jäsenvaltioita ei niin kiinnosta, missä rahat käytetään. Aina mikä jäsenvaltioita kiinnostaa on se, että saadaan mahdollisimman paljon sieltä Brysselin säästöpossusta omaan budjettiin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tarvitaan hyvin tiukat eurooppalaiset menettelyt, jotka turvaavat sen, että tiedetään mihin varoja käytetään. Ei lisää monimutkaisia sääntöjä niin edelleen, vaan selkeät tavoitteet ja selkeä tapa huolehtia sitä, että tavoitteisiin päästä. Ja jos tavoitteisiin ei päästä, niin pitää pyytää selitykset sille, miksi tavoitteisiin ei päästy. Tai muussa tapauksessa pohtia sitä, jatketaanko tiettyä ohjelmaa vai ei. Tällaista toivon komission suunnalta. Ehkä en ymmärtänyt ihan kaikkia sanomaanne. Useat artiklat, jotka mainitsitte, en todella tunne niitä ihan tiedä niitä kaikkia ulkoa. Joten ehkä siellä oli jotain asiaa, mutta en ole ihan varma. Meidän pitäisi ehkä ajatella Jens Kairin ehdotusta, pyrkiä saamaan tämä täysistuntoon tavalla tai toisella, ehkä suullisen kysymyksen muodossa tai jollain toisella tapaa. Mutta haluaisin kyllä pyytää, että puheenjohtaja keskustelee koordinaattoreiden kanssa, että voimme pohtia, mitä tälle asialle voi tehdä. Kiitos oikein paljon. Esittelijän ehdotus sopii oikein hyvin. Koordinaattoreiden kanssa voidaan tästä aiheesta keskustella. Näin saatiin päätöksiin tämä esityslistan kohta ja siirrytään seuraavaan kohtaan. Excel-yhteisyritys. Esittelee Jens kajersa puheenvuoron. Niin. Parahin Mihail, Parahin Kerbenian, ihan nimellä voin tässä mainita nämä pari kollegaa Excelin yhteydessä on kyse uudesta yhteisyrityksestä, joka syntyy, kun fuusioidaan kaksi tuttua. Vanha Eniak elektroniikan alalta ja Artemis, joka on vanha yhteisyritys, joka liittyy tiettyihin järjestelmiin – nyt on ajateltu, että tämä on teknologisesti, tai nämä asiat niin lähellä toisiaan, että voitaisiin huolehtia yhteisyrityksestä. Excel, se ei liity taulukkolaskentaohjelmaan sinänsä millään tapaa, vaikka kuulostaa samalta. Meitä on pyydetty lausuntoa Itrelle, joka laatii mietinnön. Näin olen sihteeristön tuolla pyrkinyt tekemään – kyse ei niinkään nyt sisällöstä, vaan siitä, mikä, mitä sinne tarvitaan mielestämme, miten voidaan helpottaa yksityisiä investointeja. Esimerkiksi nämä eivät ole mitenkään poliittisesti kiistakysymyksiä. Eli Excelin johtajan velvollisuudet pitää mainita tarkkaan. Meidän pitää olla mukana nimitysprosessissa. Eturistiriidat pitää välttää ja on huolehdittava Excelin, Excelin toimintakertomuksesta ja siitä, että tarkastellaan kunnolla, miten tilinpito on hoidettu, miten annetaan julkilausumat – taloudellisista eduista ja niin huolehditaan riittävästä avoimuudesta ja vältetään eturistiriidat. Sitä taustaa vasten, mitä keskusteltiin tänään ensimmäisenä. Siis ajatellen yhteisyritysten varainhoitoasetusta, niin ehkä tarkistuksessa se on otettava huomioon. Ja kollega Odi on myös esittänyt, että hänellä on useampia ehdotuksia. Poliittisesti tämä nyt ei ole mitenkään erityisen kiistanalaista, enempi teknistä, joten en odota tässä nyt suurempia yllätyksiä, mutta mielelläni joten kollegani kommenttia vastaan. Kiitos. Paljon kiitoksia. Haluaako joku käyttää puheenvuoron? Kärvenjan ilmeisesti ei. Kuitenkin tärkeä asia. Tervehtisin komission edustajaa. Brucken, tiedä lausun oikein nimenne. Antaisin komissiolle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much. Um, Kiitoksia. Panemme merkille, että tässä ei ole mitään poliittista vastustusta Enjakin ja Arte Miiksen yhdistämiseen. Se on asia, jota teollisuus on voimakkaasti tukenut. Se luo synergiaa, kun perustetaan tämä uusi Excel-yhteisyritys. Sitten näistä, muutos, näistä tarkistuksista tuemme ensimmäistä tarkistusta, jossa pyydetään yksinkertaistamista, yksinkertaistettua operatiivista mallia ja menettelyjä komissiolle. Tämä on hyvin lähellä sydäntä oleva asia ja sitä tarvitaan Excelissä, joissa käsitellään mikro- ja nanotekniikkaa, älykästä tekniikkaa, joka kehittyy hyvin nopeasti. Sitten muista tarkistuksesta, joita lausunnossa on ehdotettu, haluaisin todeta, että on jo tarkoitus järjestää sisäistä tarkastuskapasiteettia ja se, sillä varmaankin on vaikutusta ehdotettuihin tarkistuksiin myös koskien toimitusjohtajan nimitystä. Tämä tulee kyllä Excel-yhteisyrityksen perussääntöön mukaan. Todella ter- toivotamme tervetulleeksi yksity- yksinkertaistamispyynnöt ja onhan tärkeää, että teollisuus pystyy nopeasti reagoida kansainvälisestikin ja maailmanlaajuisesti. Kilpailu on tällä alalla hyvin kovaa. Kiitoksia. Thank you very much uh, for this Paljon kiitoksia tästä puheenvuorosta. Lisättävää ei tällä hetkellä tunnu olevan. Joten minusta tuntuu, että työt on saatu päätökseen, paitsi jos esittelijä haluaa vielä käyttää puheenvuoron. Eiköhän tämä riitä. Niin, kiitos. Minä vähän halusin myös nopeuttaa tätä, jotta saamme tuon kohdan käsiteltyä. Kiitokset komission edustajalle, tilintarkastustuomioistuimen, myös sihteeristölle ja tulkeille kaikille, jotka ovat mahdollistaneet tämän kokouksen. Ja näin päätän kokouksen tältä päivältä. Mukavaa iltaa. Ja niille, jotka matkustavat kotiin Brysselistä, myös hyvää kotimatkaa.